Um, good morning everybody. Um, as you know... Huomenta, kuten tiedätte, Arlinin mietinnön äänestystä lykättiin, joten tässä on varmasti ihan kivasti aikaa. Ollaan kohdassa seitsemän nyt, varapuheenjohtajan vaali. Ja tässä annan puheenvuoron Elisalle. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puheen englantia, että tämä sujuu nopeammin. Meillä on uusi kollega Mamen Nisi, joka on varajäsen täällä valiokunnassa. Ja oli kunnen Vadosi Kluuna lähti, että minä haluaisin ehdottaa, että hänestä tulee, hän tulee nyt Siklunan paikalle ja toivoisin, että valiokunta voi vahvistaa tämän päätöksen. Kiitos. Now ask whether anybody... voin kysyä, haluaako joku muu puheenvuoron asiasta vai voimmeko hyväksyä tämän suosion osoituksen. Okei, okay, sopii. I, I, I, think, I think at this point we, we invite you to come on a walk. Tässä vaiheessa kutsumme teidät tänne Korokkeelle ja voitte istua paikallenne. Kiitos. Tämä on tämä kunniakierros sinulle. Right. Okay. We don't need to talk about this. Okay, so we're. Oh, champagne. No, we haven't got champagne. Champagne ei kyllä ole, sorry vaan. liittyy parlamentin budjettiin ja leikkauksiin. No niin. Sitten mietin äh, äänestys äh, mietinnöstä. Niin aina mietin, että onko tässä vähän omalehmä lehmä ajoissa, kun omasta mietinnöstäni niin äänestytään, mutta kun minua on tähän pyydetty, niin ehkä se nyt on ihan ok. Siis esitellään kohta yhdeksän. En nyt viitsi lähteä testiäänestykseen. Äh, Oli tästä koroteista, kun sinne asti päästään. Kohta yksi, tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta kaksi, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten vastaava tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää uskon, että se on hyväksytty. Täytyy nyt kuitenkin tarkistaa vähän sekaannusta. Minun ääneni täytyy sinne lisätä, sori nyt siitä. Äänestämme viitosesta. Äänestys alkaa. Yksi plussa lisättävänä, mikä tässä tulos onkin, koska minä äänestän. Ovatko kaikki äänestäneet? Jos painat nappia vielä yksi painettavana, äänestys päättyy. Oltaisiin voitu, siis äänestys päättyy ja se on hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tarkistutaan tämän. Ryhmittäin se oli, ja katsotaan, se olisi hylätty, eikö hyvä, ryhmittäin se olisi hyväksytty, mutta jos läsnäolon kannalta katsotaan, niin saattaisi olla hylätty. Yksi vielä puolesta, äänestys päättyy, se on hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten riippumatta siitä, mitä sanotaan äänestyslistasta, sitten menemme kompromissi b puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muuten toisessa ohjassa äänestettiin jostain mahdottomasti itse asiassa. No 16, johon liittyy suullinen tarkistus. vastustaa kukaan suullista tarkistusta? Ei, selvä. Suullisen tarkistuksen keräpuolista vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkoitus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys tekstistä muutettuna ja puolesta lisätään yksi. Ovat kaikki äänestäneet 37 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Joten kiitoksia tästä. Sanoin, että päättäisimme, mitä teemme FTT-asiassa, FTV. Ja selkeän kun on keskusteltu, niin ymmärsin, että hetki, jolloin esittelijä on valmis lykkäämään äänestystä 17. tai 18. kesäkuuta. Siis tällä hetkellä toivon, että sopu saadaan siihen mennessä. Hän on pyytänyt sillä ikään kuin ehdollista sopimusta, että sitten mennään heinäkuussa täysistuntoon. Mielestäni se ei ole mahdollista monistakaan syistä. Ei voida hyväksyä tällaista ehdollisuutta. Ja joka tapauksessa koko sitten lopulta päättää, että mikä täysistuntoon menee. Se mitä nyt sanon, niin mm, toivotaan, että päästään siis eteenpäin ennen niin kuin äänestetään. Jos menestystä edistystä ei saada aikaan, niin sitten aikanaan arvioidaan uudelleen, mutta toivottavasti kaikki tekevät ahkerasti töitä, että tulos saadaan. Se ehkä täytyy viedä takaisin valiokuntaan, jos asiaintila on sellainen, että äänestää ei voida tai mennä täysistuntoon. Äni on pyytänyt puheenvuoroa. Uudoko ensin? ääni sitten ensin. Tarpeen vaatiessa voin äänestyttää siitä tässä nyt ja päättää mitä tehdään, koska näin sanoin eilen, että jos tarpeen, niin teen niin. Anni. Yes, uh, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten sanoit, sovimme, että että Ekonissa äänestystä lykätään 17.6. asti. Näin saadaan vähän liikkumavaraa ja voimme pyrkiä löytämään kompromissin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että FTTstä on keskusteltu jo melkein kolme vuotta, joten kyllä uskon, että tässä onnistutaan. Kyllä me sopimuksen saamme aikaan 17 mennessä niin, että voimme äänestää täysistunnossa ennen kesätaukoa. Haluaisin vain huomauttaa, että jotta voitaisiin äänestää täysistunnossa ennen kesää, niin tämä, tämä tavoite on meille todella hyvin tärkeä. Udo, you ask the floor. Ukra, sinä pyysit puheenvuoroa. Niin, puheenjohtaja, halusin pyytää selvittämään vähän tuota kommenttia, että tällaisia ehdollisia äänestyksiä ei voitaisi hyväksyä. Kyllä minä muistan monet menettelyt, jossa esittelijä on sopinut varjoesittelijöiden kanssa, että jos tuohon ja tuohon päivään mennessä ei päästä – sopimukseen ja sitten ihan tietoisesti mennään täysistuntoon. Eli olen nyt vähän yllättynyt tuosta äsken esittämästänne kannasta. Minun mielestäni tässä ei tulisi nyt rajoittaa esittelijän asemaa, koska äänestyspäivämäärän valitseminenkin on sellainen asia, jota kautta voidaan vahvistaa parlamentin asemaa. Kiitos. I, I understand what you say. Ymmärrän, mitä sanotte, mutta tietysti päivämäärä, kuten selitin, ei ole pelkästään esittelijän vallassa määrätä. Markus. Ja vielen dank. Also wir sollen doch... Niin paljon kiitoksia. Ei tässä tarvitse nyt suurennella näitä ongelmia. Kaikki tietävät, miten esityslistoista sovitaan. Ja jos kaikki ryhmät nyt puoltavat tätä ehdotusta, esittelijän ehdotusta ja kaikki ryhmät haluavat puheenjohtajakokouksessa – tämän täysistuntoon heinäkuussa, niin se on silloin heinäkuussa täysistunnossa. Eli miksi tässä pitää nyt suurennella tätä ongelmaa, sitä en ymmärrä. So I, what I... Se mitä ehdotan, lykkäämme valiokunnan kokoukseen noin 17.18 ja toivottavasti saadaan valiokuntaäänestys silloin. Jos on vaikeuksia, sitten voidaan arvioida uudelleen. Mutta pyre on tällä hetkellä se, että siinä vaiheessa äänestettäisiin siitä. Sitten on aikaa, että se menisi heinäkuun täysistuntoon. Jos ei onnistuta saamaan asiaa äänestettävään kuntoon, niin sitten arvioimme asiaa uudelleen. Joten kiitos. Nyt komission jäsen Almunia on tulossa. At, at half past, so we've now... Puolelta Joten nyt saimme, ansaitsemme 10 minuutin tauon ennen kuin komission sen Almunia tulee. Kiitos. Ja, ja, ja. Okay, right, uh, we can recommence. I'm, I'm... Voimme aloittaa uudelleen. Ilolla toivotan tervetulleeksi komissiosi Almunian puhumaan meille. Hän on aina halukas tulemaan tänne. Usein ongelma on meidän puolellamme, että onko valiokunnalla tarpeeksi aikaa, jolla voimme häntä tavata, mutta olen mielessäni, että hän on täällä nyt. Tavallinen keskustelumenettely Ensin komission alustus, sitten kysymyksiä ja vastauksia viiden minuutin sloteissa. Teillä on noin 10 minuuttia aikaa, joten teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia Ekon valiokunnalle ja sen puheenjohtajalle tästä mahdollisuudesta tulla jälleen kertomaan teille vuotuisesta kilpailukertomuksesta vuodelta 2012. Viime, viikon, viime viik- vuonna jouduimme toimimaan hyvin vaikeassa ympäristössä. Ottaen huomioon tämä taloudellinen kriisi, pyrimme nyt pureutumaan syviin poliittisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin siitä, mitä vuodesta 2007 on poikinut erityisesti vuonna 2008 kriisistä ja tämä, tätä taustaa vasten EUn kilpailusäännön kunnollinen uudistus on kiireisempää kuin koskaan ja viime vuoden tulokset osoittavat, kuinka sitoutuneita olemme pureutumaan näihin asiaan muun muassa antitrust- ja valtiotuki uudistusten kautta. Sääntelykomitean kanssa olemme pyrkineet toimimaan pyrimme vahvistamaan yhtenäismarkkinoita niillä aloilla, joita pidetään elintärkeänä modernissa ta- taloudessa, rahoituspalvelut, energia, kaasu, televiestintää ja näihin vielä palaan myöhemmin. Sitten lopuksi viime vuonna osoitimme päättäväisyytemme sopeuttaa politiikamme muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin, jotta voisimme auttaa jäsenvaltioita käyttämään mahdollisimman hyvin vähäiset julkiset varat. Modernisoimme myös valtiotukiastrategia Tästä annan teille päivityksen. Ja myös yksityisen puolen täytäntöönpanosta on uudistuksen Viime vuonna muutettiin valtion tukisääntöjä hätätilassa oleville pankkeille, niin ja pyrittiin saamaan lisää avoimuutta rahoitusalalle. Ainoastaan pankkiunioni, saanut yh- yksi ainoa pankkikriisiratkaisu elin, auttaisi lopullisesti ratkaisemaan nämä ongelmat. Sitä odotellessa parlamentti yhdessä neuvoston kanssa on nyt sopimassa uudesta pankkien kriisiratkaisumenetelmistä. menetelmistä EU27 ja euroalueella olemme uudistamassa valtiotukisääntöjä. Viime vuonna teimme 19 päätöstä koskien rahoitusalan valtion Yhteensä tällainen, tämän kaltaisia päätöksiä on tehty jo 62 mukaan lukien uudelleen rakenneuudistukset ja likvidaatiojärjestelmän. Among the decisions we took last... Päätösten mukana haluaisin muistuttaa koko Espanjan pankkisektorin uudelleenjärjestelyä koskevat toimet. Nämä olivat erityistoimia, koska ne tehtiin yhteisymmärrysmuistion pohjalta, joka allekirjoitettiin viime vuoden heinäkuussa. Kaikki merkittävät päätökset olivat sellaisia, jotka kaksi tärkeää Saksan pankkeja, Latvian asuntolainen paikka ja Dexia. Meillä on myös muita välineitä rahoituskysymyksissä. Sitten nämä fuusiokysymykset. Kaikkein tärkein kysymys viime vuonna koski Euronextin ja do, Saksan pörssin yhdistämistä. And their multilateral... Lisäksi esimerkiksi autoteollisuuden alalla on kehitelty muodollisia tutkimuksia Mastercardin osalta ja Visa Europe on luvannut luopua joistain vaihtomaksuista, jotta helpotettaisiin toimintaa. Viime vuonna komissio jatkoi työtä myös antitrustityön osalta, eli luottoriskin vaihtosopimusmarkkinat ja Libor, Libor ja muut korot, joihin on liittynyt monia pankkeja ja meklareita. Sitten siirryn energiamarkkinoille. Me olemme tarkastelleet useampien yritysten varastoja raakaöljyn, jalostetun öljyn, biopolttoaineen osalta. Samoin kuin korkotapausten osalta haluamme huolehtia siitä, että yritykset eivät yhdessä pyri vaikuttamaan hinnan muodostukseen Toinen energia-alalla tärkeä kysymys on Gazprom, jonka osalta muodolliset menettelyt aloitettiin viime vuonna energiamarkkinoilla – työ on yhteistyössä säätelytoimien kanssa muilla komission pääosastoilla ja muissa toimielimissä. Me haluamme aidot energian sisämarkkinat EIDI ensi vuodelle ja tämä tavoite vahvistettiin Euroopan neuvoston kokouksessa viime viikolla. Me olemme seuranneet sisämarkkinalainsäädännön kehittymistä myös televiestinnän alalla. Viime vuonna meillä oli telefonika ja Portugalin yhtiön tapaus ja myöskin Itävallan tapaus kilpailijan Orangein kanssa. Ja myös laajakaista suuntaviivat annettiin osana sääntelypuitteita. Meidän ponnistelumme ovat riippuvaisia kilpailukykyisistä markkinoista digitaalisaralla. Siksi haluan painottaa kahta päätöstä, jotka tehtiin viime vuonna ja tapausta, joka on vielä avoinna. Meidän päätöksissämme Ivoksista hyväksyimme sitoumuksen, jonka Apelia neljä kustantamoa tekivät. Musiikkiala on tärkeä ala digitaalisessa taloudessa. Universalin ja Emin tapaus hyväksyttiin sen jälkeen, kun saimme suuria myönnytyksiä. Ja sitten käynnissä oleva tapaus, joka liittyy Googleen. Tässä lyhyt katsaus meidän tärkeimpiin toimiimme täytäntöönpanon osalta viime vuonna. Toukokuussa 2012 komissio lähti uudistamaan valtion tukijärjestelmää. Tämä uudistusprosessi on nyt täydessä käynnissä ja seuraavat askeleet liittävät, liittyvät aluepolitiikkaan osana valtion tukijärjestelmää. Teidän valiokuntanne hyväksyi mietinnön, viime viikolla. Ja sitten riskipääoma suuntaviivat, ympäristö- ja energia suuntaviivat ja yleinen ryhmäpoikkeusasetuskysymys, jotka pyritään hyväksymään viimeistään ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toivon, että suurin osa strategiasta saadaan paikalleen toimimaan ennen kuin teidän kautenne päättyy ensi vuoden puolivälissä. Kaksi muuta kehityksen kulkua haluaisin miet- ottaa esiin kartelilakiin liittyen yrityssulautumiin. Haluan tehdä ehdotuksen kollegiolle lähiviikkoina siitä, mitä haittaa kartelit voivat aiheuttaa, ja viittaan tässä raporttiin vuodelta 2011. Minä teen ehdotuksen, joka hyväksyttäisiin tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukaan ensimmäistä kertaa oikeastaan kilpailupolitiikan saralla. Totta kai mielelläni esittelen teille keskeisemmät osatekijät ehdotuksesta heti, kun komissio on saanut mahdollisuuden sen nähdä. Toivon, että parlamentti erityisesti tämä valiokunta voi tukea ehdotusta ja se voidaan hyväksyä ripeästi. Kun tämä hyväksytään, on päästy kahteen tavoitteeseen, jotka ovat meille yhteisiä, sen tiedän. Ensinnäkin haluamme saada helpommin korvauksia niille, jotka ovat kärsineet kartelitapauksista – ja haluamme saada paremman yhteyden yksityisen ja julkisten toimien välille. Me haluamme tehdä menettelytapaan muutoksia tänä vuonna, jotta ongelmattomat tapaukset voidaan hoitaa bisnesystävällisemmin. Yksinkertainen menettely otetaan näin käyttöön ja tämä vähentää sitä tietoa, jota yritysten on annettava sellaisissa tapauksissa, jotka ovat ongelmattomia. Tämä nopeuttaa käsittelyitä ja mahdollistaa sen, että me keskitymme niihin yrityssulautumiin, jotka ovat kaikkein hankalimpia. EUn fuusio yrityksessä pitäisi ehkä katsoa sitä, minkälaista kilpailuhaittaa voi syntyä niistä osakkeenomistajista, jotka eivät ole määräämissä asemassa, mutta voivat kuitenkin ha- haitata toimintaa. Tämä liittyy EUn fuusiolainsäädäntöön. Julkinen kuuleminen järjestetään lähikuukausien aikana tästä seikasta. Lisäksi pohditaan järjestelmää, jonka kautta voidaan siirtää fuusiotapausten käsittelykomissiosta jäsenvaltioille. Lopulta pari sanaa yhteistyöstämme muiden virastojen kanssa ennen kuin päätän puheenvuoroni. Viime vuonna komissio teki edelleen kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa yhteistyötä eurooppalaisen kilpailuverkoston puitteissa, jotta voitaisiin huolehtia johdonmukaisesta EUn kartellilainsäädännöstä. Minun on raportoitava, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa on lisääntynyt. Viimeisin esimerkki on allekirjoittamani sopimus Sveitsin viranomaisten kanssa. Se on vielä hyväksyttävä parlamenteissa. Näin jaetaan todisteita, joita on kerätty yhteistyössä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Tässä arvon jäsenet, osa siitä, mitä olemme tehneet. Paljon työtä tarvitaan, jotta EU saadaan kriisistä ja saadaan kestävää kehitystä. Meidän on edelleen leikattava velkatasoa ja huolehtia siitä, että toimitaan mahdollisimman tehokkaasti, jotta voidaan tukea myös tutkimusta, kehitystä, koulutusta. Aivan erityisesti meidän täytyy saada pankkiunioniprojekti päätökseen ja johdonmukaisesti huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat tehokkaammin. Kilpailupolitiikka on keskeinen tekijä tässä – poliittisessa yhteistyössä, koska kilpailupolitiikan täytäntöpanon kautta voidaan parantaa yritysten toimintaympäristöä ja parantaa kasvua. Tiedän, että meillä on tässä yhteiset tavoitteet ja näkemykset ja toivon, että voimme edelleen tehdä yhteistyötä teidän kanssanne Euroopan parlamentissa vuoropuhelun kautta ja ennen kaikkea suhteiden kautta, jotka liittyvät myöskin tuon kilpailutyöryhmään, jonka te loitte. Kiitos oikein paljon. We'll now move on to our question and answers. Kysymykset ja vastaukset, jos voisin pyytää jäseniä, etteivät puhuisi pidempään kuin kaksi minuuttia kysymyksissään. Jos näin pystytään johdonmukaisesti toimimaan, tai jos ei pystytä toimimaan näin, niin sitten täytyy <clears throat> minun puuttua asiaan. EPPltä ensin Jean-Paul Cuses. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Olen täällä niin, huomasin kyllä. Eikä se vain missä on Espanjan koppi. Niin, kyllähän te olette täällä olleet ennenkin. Kiitoksia kun tulitte tänne ja kiino- suurella kiinnostuksella kuuntelin teitä. Haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen, joka vaikuttaa ehkä vähän anekdoottiselta, mutta se kuitenkin eh, on tärkeä yrityksille. Se liittyy yrityksiin ja kansalaisten näkemyksen, jotta Ranska on säännellyt mm, mm, metalleja, ei-metalleja koskeva lainsäädäntö. Tämä liittyy siihen, että rautateiltä varastetaan metelejä ja pyritään, pyritään tätä rajoittamaan. Meillä on 6.7.2011 lainsäädäntö, jolla kielletään kierrätetty, kierrätetyn Ähm, metallin, metallista maksaminen. Tästä on sellainen vaikutus, sellainen huono vaikutus, että jäsenvaltiossa ei ole sama lainsäädäntö. Toisin sanoen erityisesti raja-alueilla raaka-aineita myydäänkin naapurimaissa, joissa näistä materiaalista edelleen maksetaan käypää rahaa. Nyt haluaisin kysyä, aikooko komissio harminisoida tämän, tämän asian kansalliskokouksessa asia oli esille. Ministeri sanoi, että olisi tietenkin hyvä, että löydettäisiin ratkaisu Euroopan tasolta niin, että toiminta tällaista rikollisuutta vastaan voisi olla tehokkaasta. Sanoin, että tämä on vähän anekdoottinen pikkujuttu, mutta tämä on kuitenkin konkreettinen asia, joka koskee ranskalaisia ja Euroopan kansalaisia. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Gosses. Euh, Suoraan sanottuna en voi vastata teille, koska olen sitä mieltä, että vaikka tämä onkin tärkeä kysymys, se kuitenkin kuuluu teidän äh, kanssanne ranskalaisellenne Michel Barnierille, siis maanmiehelle. Niin, kuitenkin kun ajatellaan kilpailua, niin kaikki ajattelee teitä. No, teillä on tässä kunnia. Ah. Niin kiitoksia vain tästä, mutta en nyt halua kuitenkaan tunkeutua kollegani kentälle. Well, there is a related point here. If you... Tähän liittyy se asia, jos tarkastellaan metallien käyttöä hyödykkeinä ja kollateraalina ja sitten se, että saadaan, jos siihen liittyy monopoleja ja niiden vahvistamista. No ehkä tähän voidaan palata myöhemmin. Ehkäpä täytyy harkita sitä, että miten hyrkkeitä käytetään. Vakuutena mitä se itse asiassa vaikuttaa niiden puutteeseen, niin se tietysti liittyy London Metal Exchange-tutkimukseen. mielenkiintoisia asioita tässä kuitenkin liittyy tähän, ehkäpä benchmark-lainsäädäntökin ajatellen. Sitten SJD-ryhmä Elisa Ferreira. Kiitoksia hyvä komission jäsen läsnäolosta kaksi kysymystä. On niin pankkiunionista ja uudestaan direktiivistä, joka koskee kriisin ratkaisua ja eurooppalaista viranomaista. Pankki on rakenne, joka perustaa toimintansa talletuksille. Jos talletusten lisäksi pankilla ei ole paljon muita varoja ja sitten kun pankki on pelastettava, näemme, että talleteen tilanne on yhä vaarallisempi. Olisi parempi, että olisi yksinkertaisia pankkeja kuin että olisi tällaisia monikerroksisia pankkeja. Vahvimmat pankit, jotka nojautuvat lähinnä talletuksiin, niiden olisi maksettava enemmän – houkutellekseen talletuksia verrattuna monikerroksisiin, monimutkaisiin pankkeisiin, pankkeihin, jotka ovat kuitenkin epävarmempia riskialttiimpia. Ja näin nämä yksinkertaiset rakenteet joutuvat maksamaan näiden monimutkaisten riskeistä ja aiheutuvat kustannukset. Tämä on aika monimutkainen juttu, mitä komissio aikaa tehdä tämän asian kanssa. Sitten toinen kysymys uusi lainsäädäntö, joka koskee pankin kriisin ratkaisua. Siinä ei aiota kieltää sitä, että pankkeja edelleen pelastettaisiin. Kuinka aiotte taata, että vahvimmat maat eivät edelleen pelastaisi pankkeja, siis veronmaksajien varoilla? Heikommissa maissa pankit eivät saisi tällaista ulkopuolta tulevaa pelastusta, vaan olisi, siellä on hyödynnettävä omia osakkeenomistajia. Omistajia. Tämä johtaa vääristymään kilpailussa. Se on päinvastaista kuin mihin pankkiunionilla pyritään. Reida. Kiitoksia, Rova Ferreira. Ensimmäinen asia, jonka otitte esille, ei ole kysymys, joka voitaisiin ratkaista valvomalla valtion tukia. Olen yhtä mieltä tästä huolesta. On totta, että jos pankin taseessa ei ole riittävästi pääomaa osakkeiden myötä tai riittävästi välineitä, joilla absorboidaan hävikkiä tai jonkinlaista alempiarvoista pääomaa, niin juniori pääomaa, niin siitä Sittenhän olemme puhumassa tästä nokkimisjärjestyksessä. Meillä on tällaista seniorivelkaa, pääomaa tai talletuksia, jotka voidaan jakaa talletuksiin, jotka on taattu talletussuojalla ja sitten sen ylittävät, eli tämä 100 000 euroahan tässä on rajana. pankkilaitosten välillä on eroja, kun ajatellaan niiden eh, kun ajatellaan pankkeja, joissa on hyvin tasapainoinen suhde talletusten ja pääoman välillä verrattuna niihin pankkeihin, joiden, jotka ovat paljon riippuvaisempia markkinoista ja vähemmän riippuvaisia tallentajista. Tästä aiheutuu monenlaisia ongelmia. Kyproksellakin se nähtiin ja tulevaisuudessa tulemme näkemään sen muissa pankkien kriisinratkaisumenettelyissä. Olen yhtä mieltä tästä huolesta, mutta minun on sanottava, että kun ajatellaan valtion tukien valvontaa, niin kun ajatellaan, että laitos itse rahoittaisi oman pelastuksensa, niin silloin se ei liitty valtion tukiin. Valtion tukea käytetään siinä vaiheessa, kun rahoituslaitos ei voi itse rahoittaa omilla varoillaan tätä elvytystä ja sen on pyydettävä julkisia varoja ja näin ollen siis pyydettävä valtion tukea. Näin ollen tämä asia liittyy enemmän neuvo- neuvosto- ja parlament- neuvoston ja parlamentin direktiiviin, joka koskee elvytystä ja kriisinratkaisua pikemminkin kuin valtion tuesta käsin ratkaistava ongelma. Sen sijaan tämä toinen asia, jonka mainitsitte, joka liittyy ensimmäiseen, siihen kyllä voidaan ajatella sovellettavan valtion tukia. Val- esimerkiksi valtion tuosta on kysymys silloin, kun ajatellaan, että käytetään käy kansallisia varoja ja rahoituslaitoksen kriisinratkaisuun pankin ja julkisen sektorin yhdessä käyttämiä kansallinen talletussuoja on myös tällainen valio, valtion tuki vakausraho, vakausra, vakausmekanismien käyttöön myös on tällainen valtio-tuki, niin kuin Espanjassa tapahtui. Jos tulevaisuudessa olisi tällainen Euroopan tason yhteinen rahasto, silloin kyseessä ei olisi valtion tuki. Mutta niin kauan kun rahasto ei ole jäsenvaltioiden yhteinen rahasto, kyseessä on valtion tuki. Ja aina kun näihin, näistä rahastoista halutaan tukea, Siihen liittyy valtion tukien valvonta. Nyt pyritään uudistamaan lainsäädäntökehystä koskien rahoitusjärjestelmän valtion tukea. Olemme laatimassa uusia suuntaviivoja. Toivon, että ne voidaan hyväksyä ennen kesää. Kokemuksen valossa, erityisesti huomioiden Espanjan tapaus ja siitä saadut kokemukset sekä Hollannin Hollannin hallituksen päätös koskien reaalia SNS, ottaen huomioon, että valtion tukien kanssa ei pitää olla yhteen sopiva se, että vedotaan toisen tyyppisiin rahastoisin. Tämä ei ole mahdollista ennen kolmen tason sisäistä pelastusta. Ja tässä viittaan tähän nakkimisjärjestykseen Ensin osakenomistajat, sitten hybridiomistajat ja sen jälkeen subordinoitu velka. Olemme sitten mieltä, että ennen kuin julkisen varoja käytetään, on käytettävä nämä kolme vaihetta pankkilaitoksen sisäisesti, enkä tämän pidemmälle mene. Very important that points out that kovin tärkeää, että on otettu esille, että tässä on vähän päällekkäisyysongelma rahastoissa, joissa tuetaan valtion tukea, talletuksia ja niin siihen asti, kun koko raha on kerätty te- toimialalta, se on se viesti siinä, mikä on aika monimutkaista. Aldelta, Ramon. Muchas gracias, señora presidenta. Tänään puhun herra Almunian kieltä. Olin lukemassa Jean Monnetin muistelmia. Pari vuotta sitten osallistuitte Brysselissä äh, Jean Monnetin muistelmien katalaaninkielisen version julkistamistilaisuuteen. Ja jos te saatte puhua katalania, minä ymmärrän teitä kyllä hyvin. No, toivomme, että jonakin päivänä sekin olisi mahdollista. Kaikki tulee aikanaan. Ehkä jos te olisitte voittaneet vaalit vuonna 2000, niin voi olla, että emme olisi siellä, missä nyt olemme. Mutta oli miten oli. Mennäänpä sitten näihin kysymyksiin. Miten Sammone meille sanoisi? Hän sanoisi, että pankkiluotto on talouskasvulle yhtä tärkeää kuin 50-luvulla hiili ja teräs. Voi olla, että kun ajatellaan, että vuoden päästä on vaalit, ihmeteltäisiin, että nyt puhutaan pankkiunionista sen sijaan, että puhuttaisiin näistä euro obligaatioista ja muista unionista, vaan pureudutaan pankkiunioniin. Tässä tapauksessa Etelä-Euroopan maissa – luototus on yhä kalliimpaa, pohjoisessa halvempaa ja runsasta. Kysymykseni, joka liittyy teidän alueeseenne, koskee sitä, missä määrin Espanja on tehnyt ponnisteluja äh, pankkisektorin uudistamiseksi, mutta kuitenkaan no, tukea ei tule. Espanjassa ollaan menossa tilanteeseen, jossa kolmella suurella pankilla on kolme neljäsosa markkinaosuudesta hallussaan. Liittyykö tämä keskittäminen luototukseen? Eikö olisi ollut mahdollista ehdollista valtion tuki sille, että taloudelle myönnetään luototusta? Kiitoksia. Kiitoksia, herra Tremosa. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että on todella kiire käsitellä etenemistä kohti pankkiunionia mahdollisimman nopeasti ja uskottavasti. Ei tämä ole helppoa, mutta se on välttämätöntä ja kiireellistä. On totta, että muutkin keskustelut ovat hyvin tärkeitä. Tällä hetkellä käydään erittäin tärkeää keskustelua Euroopassa talouskysymyksistä, rahoitusalasta, verotuksesta, teollisuudesta, digitaalisesta taloudesta, energiasta ja niin edelleen. Paljon työtä on tehtävänä, mutta tällä hetkellä luotonanto on avainasiassa. Jos luotto on vaike- ilman luottoa on vaikea kuvitella, kuinka mikään kasvustrategia voi onnistua, tehdään mitä hyvänsä millä tahansa muulla alueella tai millä tahansa muu, minkä tahansa muu politiikan aloa, avulla. Espanjan tapauksesta en usko, että on kovin loogista ajatella niin, että luottoa tulee lähinnä niiltä pankilta, joilla on eniten ongelmia. Pikemminkin kun ajatellaan, että, että saataisiin luottoa reaalitalouteen Espanjassa, niin ajattelen 80 prosenttia, joka ei tarvinnut mitään uudelleenjärjestelyjä ja tukea julkiselta tasolta, vaan, vaan ne se selviytyi kriisivuosista tosin vaikeasti, mutta kuitenkin on sisäisiä varoja ja sopeutuksia tekemällä ja markkinoilta apua hakemalla ovat kuitenkin selviytyneet ja olen sitä mieltä, että näiden pankkien pitäisi pystyä lisäämään luotonantoa. Kuinka se sitten onnistuu, se on toinen juttu. Minun vaikutelmani on se, että olisi katsottava luoton kysyntäpuolta. Tähän liittyy monia tekijöitä, mukaan lukien taantuma, tilanne ja heikot talouskasvunäkymykset lyhyellä aikavälillä niin, että saataisiin kannustettu uusiin eh, investointeihin tai aloitteisiin, mutta tätä olisi kuitenkin kannustettava niin, ettei tämä olisi politiikka pelkästään rahoitusalaa varten, vaan koko taloutta varten rahoitus alan sisällä nähdään uudelleen pääomittamista, taseiden vahvistamista pankeissa – näiden uudelleen pääomittamisponnistelujen ja saneeraustoimien kautta ei olisi riskeerattavaa sitä luototusta, jota talous tarvitsee. Espanjassa on tällä hetkellä ongelmia sekä luoton kysynnän että tarjonnan puolella, mutta tarjonnan puolelta ei ole realista ajatella, että se aktivoituisi uudelleen niiden, niiden pankkien taholta, jotka ovat nyt uudelleen järjestelyssä, joka on hyvin vaikeaa, mutta tarpeellista. Ei voida pyytää niiltä pankkeilta, että ne tekisivät enemmän kuin muut pankit. Sitten tähän vielä yksi sivuhuomio. Pankkisektorin keskittyminen on lisääntynyt fuusioiden myötä. Joitakin laitoksen hävinnyt, on tehty keskity- liittymisiä ostaja, kuten monilla muillakin Euroopan unionin pankkimarkkinoilla, niin eihän Espanja ole ollenkaan vielä keskittymisessä kärjessä todellakaan. Uskon, että kun ajatellaan laitosten määrää ja niiden merkitystä Espanjan markkinoilla, niin rakenne on sellainen, että siellä kyllä on, voidaan mahdollistaa terve kilpailu pankkilaitosten välillä. Thank you. Um, ne- Kiitos. Sitten vihreiden edustaja Jean-Paul Beget. Merci, madame, la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Huomenta ja kiitoksia siitä, että olette täällä. Kerroitte toiminnastanne ja komission toiminnasta kilpailualalla. Se oli hyvin tyhjentävä esitys. Kiitämme siitä. On kuitenkin yksi näkökohta, joka mielestämme puuttui tuosta katsauksesta ja meidän mielestämme se on hyvin tärkeä, jopa strateginen. Viittaan tässä tämän valiokunnan päätöslauselmaan, joka hyväksyttiin ja tämän vuoden tammikuussa. Se koski valtion tukipolitiikan uudistamista Artiklassa 6 siinä todettiin ja siteeraan tässä. Ne korostetaan, että kilpailupolitiikan on mahdollistava asianmukainen julkinen tuki talouden ekologisia uudistuksia varten, erityisesti huomioiden uudistuvat energialähteet ja energiatehokkuus. Tämä on uusi periaate, jonka pitäisi näkyä uusien kilpailualan suuntaviivojen pohjana. Tämä ei ole mikään pikkujuttu, jolla kaunistetaan vähän maisemaa, vaan tämä on todella perusta, mahdollinen perusta politiikalle. Siitä tulisi toimintaa ja työpaikkoja ja vaurautta. Nyt haluaisin vain kysyä tästä uudesta strategisesta näkökohdasta. Mitä tälle kriteerille on tapahtunut? Onko se nyt mukana kilpailupolitiikan laatimisessa Euroopan unionissa? Merci, merci, merci. Euh, Kiitoksia. Mainitsen sivu nämä suuntaviivat jotka päivitetään tulevina kuukausina ennen parlamentin vaalikauden loppua joka tapauksessa. Mainitsin myös suuntaviivat, jotka koskevat energiaa ja ympäristöä. Tähän mennessä suuntaviivat ovat kohdistuneet ympäristöön. Tällä kertaa ottaen huomioon kokemuksemme jonka rohkaisee yhdistämään energia- ja ympäristökysymysten käsittelyn. Olemme nyt laatimassa äh, asiakirjoja käymässä ensimmäisiä julkisia kuulemisia ja laatimassa äh, tällaisia yhteisiä suuntaviivoja. On aivan selvää, että uusin suuntaviiv- uusissa suuntaviivoissa tulemme huomioimaan erityisesti uudistuvat energialähteet kohteet, jotka ansaitsevat julkista tukea, ne niin nytkin sitä saavat ja jatkossakin ne tulevat siitä hyötymään. Tarkoituksena ei ole käyttää ainoastaan Euroopan unionin tasolla määritettyjä tavoitteita. Nythän puhutaan jo ajakakaudesta 2020 jälkeen. Tietenkin aiemme hyödyntää myös kokemuksia, joita olemme saaneet kansallisista uudistuvan energian ohjelmista kilpailupääosastossa komissiossa niitä on analysoitu. Uskon, että edelleen jatkamme uusiutuvan energian tukemista. Tämä on aivan välttämätöntä. Jotakin opetuksia voitaisiin varmasti ottaa näistä viime vuosista. Toisinaan on tiettyjä ener- uusiutuvia energialähteitä, jotka saattaisivat olla kilpailukykyjä markkinoilla ilman julkista tukea siinä määrin, mitä ne alun perin saivat. Ja tämä on hyvä uutinen. Esimerkiksi tuulienergia tietyissä olosuhteissa voi olla kilpailukykyistä ilman julkista tukea siinä määrin, kun se on saanut sitä aikaisemmin. Toinen mm, huomio koskee sitä, että nämä täysin kansalliset tukiohjelmat uusiutuville energialähteille voivat olla tarpeellisia ottaen huomioon, että Euroopan markkinoilla ole riittävästi yhteenliittymistä. Siksi eh, energian yhteismarkkinat on merkittävä prioriteetti. Kuitenkin Kansallisen, kansallinen sen tuen keskittyminen johtaa tiettyyn eurooppalaisten energiamarkkinoiden pirstoutumiseen, eikä kansallisella tasolla aina toimita johdonmukaisesti. Haluaisin löytää keinon, kuinka voitaisiin rohkaista sellaista julkista tukea, jolla voidaan tukea Euroopan tasolla uudistuvia energialähteitä. Muussa tapauksessa Etenemme kyllä tavoitetta kohti, josta olemme yhtä mieltä, mutta saamme aikaan sisämarkkinoiden pirstoutumista samalla. Um, thank you. Now for the... Kiitos. Sitten ECR-ryhmältä Ivo Czesek. Thank you. Thank you, madam. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kysymykseni on yksinkertainen ja helppo, ja muuten olette käsitellyt asiaa jo lyhyesti alustuksessanne. Kaksi viikkoa sitten komissio teki aloitteen ja ilmoitti tutkimuksista monissa energiayhtiöissä. Siinä, miten on ilmoitettu hinnoista. Jos osoittautuu, että yhtiöt ovat todellakin manipuloineet energiahintoja, niin vaikutukset ovat valtavat, eivät pelkästään bensapumpulla hinta, vaan myöskin myöskin muut tuotteet ovat saattaneet olla ylihinnoiteltuja ja kuluttajille tuleva vahinko olisi valtava kysymykseni niin onkin, mitä tapahtuisi, jos komissio saa selville, että tässä on kartellilakeja rikottu. Saako loppukuluttajaa jäsenvaltioissa korvausta ja mitä komissio tekee, jotta voidaan vahingonkorvausvaatteet asioiden käsittelyä helpottaa yksilöiden osalta. Sir Strajek. Eh, Paljon kiitoksia edustaja Strajek. Kuten sanoitte pari viikkoa sitten, teimme tällaisia ilmoittamattomia tarkastuksia joissa on öljy- tai energiayrityksissä, öljyyrityksissä lähinnä. Plats that uh, receive reports from those ja olemme saaneet raportteja näiltä yrityksiltä liittyen hinnan muodostukseen öljyntämuiden tuotteiden osalta. Osittain tämä ongelma liittyy benchmark-ajatuksiin rahoitusmarkkinoilla ja tutkimuksiin, joita tehdään Liborin, Euroborin ja muiden osalta. Toisaalta, jos mahdollisesti on benchmarkia manip- manipuloitu, ajatella miten raportteja luodaan, miten näitä raportteja käytetään, jotta voidaan päättää, mikä se olisi se hinta, joka markkinoilla toimijoille ilmoitetaan päivittäin. Tässä voi olla törmäys kilpailusääntöihin ja tässä voi syntyä etuja niille, jotka osallistuvat tuohon hinnan manipulointiin tai niihin, jotka ovat ennalta mukana vaikuttamassa siihen, miten tuo arvo muuttuu. Jos voidaan vahvistaa, että näin on käynyt, en voi sitä vielä tehdä, kun olemme analysoimassa niitä tietoja, joita saatiin näiden tarkastusten yhteydessä. Hyväksymme päätöksen, jonka kautta muodollinen tutkimus, virallinen tutkimus aloitetaan. Me tällä hetkellä tutkimme mahdollisia kartellirikkomuksia ja tai määräävän markkina-aseman käyttöä artiklat 101 102 sopimuksissa. Enkä voi energiasektorin osalta nyt arvioida sitä, käydäänkö tätä kaksi näistä reittiä, 101 ja 102, vai käytetäänkö ainoastaan toista näistä artikloista, kun olemme menettelyiden ensivaiheessa. Mitä seuraamuksiin tulee? Jos manipulointia on tapahtunut, jos de facto pystytään siis vahvistamaan, että manipulointia on tapahtunut, niin tästä olisi voinut syntyä valtavasti haittaa kuluttajille. Kilpailupolitiikan kannalta, kuten mainitsin, alustuksessani. Muutaman viikon kuluttua teemme ehdotuksen siitä, miten yksityisellä puolella voidaan huolehtia kilpailulainsäädännön noudattamisesta ja miten voidaan hakea korvauksia kilpailulainsäädännön rikkomuksen aiheuttamien haittojen korvaamiseksi. Toivon, että parlamentti tukee tätä aloitetta joka hyväksyttäisiin yhteispäätösmenettelyssä mahdollisimman pian. Jossain jäsenvaltiossa kansallisessa lainsäädännössä tällainen mahdollisuus on, mutta me tarvitsemme nyt eurooppalaiset lainsäädäntöpuitteet. Kuten kaikki tiedätte, parlamentti on myös keskustellut näistä kysymyksistä parlamentin mietinnössä, josta äänestitte. Täysistunnossa saatiin parlamentin enemmistö tämän ajatuksen taakse. Tämän toimielimen mukaan ryhmäkanteiden osalta tällainen mahdollisuus pitäisi olla rikkomustapauksissa, mutta yksityisten osalta tämä lainsäädäntöaloite saadaan mahdollisimman pian. Kiitos. Nyt kuue Jürgen Klö. Ja, danke schön. Äh, Herr Kommissar, ich hätte Kiitos komission jäsen. Niin. Minulla olisi kaksi kysymystä teille. Google-yhtiön kanssa on vastakkainasettelua. Siellä on ollut ongelmia, kun ajatellaan asiakkaita, jotka ovat sulkeneet pois mainoksensa. Sitten on saanut sen mukaan parempia tuloksia hakusanoille kuin muut, jotka taas sitten eivät ole sulkeneet mainoksia pois. Tästä on siis kiistaa Googlen kanssa. On sitten tullut myös vastaus välillä Googlelta, joka tietysti ei ollut kuluttajan näkökulmasta tyydyttävä. Minua kiinnostaisi, että miten, mikä on komission kanta siihen, miten komissio asiaa käsittelee. Toinen kysymys, se menee ihan toiseen suuntaan. Varmaan viime tapaamisessa puhuinkin jo tästä. Tässä on maidon tuottajista kysymys. He olivat täällä Brysselissä vuoden alussa. Raskuttivat paljon maitoa rakennuksen päällekin. Se oli suuri mielenosoitus. He ovat kyllä hyvin suorituskykyisiä ja se, kun heidän intressistään on kyse, niin he ovat kovin älkkäitä, mutta siellä kuitenkin on ihan oikea ongelma takana. Pienet maiton tuottajat, näkevät itsensä kovin huonossa tilanteessa markkinoilla. Silloin viittasitte siihen, että Saksan liittotavallasta on tullut sellainen vastaus, että pienet maitoviljelijät, heidän pitäisi kehittää itseään suuriksi tuotantoyksiköiksi, mutta sillä on sitten ekologisia ongelmia ja ekologisesta näkökulmasta, niin se liittyy siihen, mitä Bechet tässä jo puhui eri alalta, että ekologisesta näkökulmasta olisi kovin järkevää, että olisi pienempiä tiloja että heidän kilpailuoikeudellinen asemansa paranisi, jotta sitten suurien markkinaosallistujien painetta voitaisiin pienentää ja että pienempien äh, selviytyminen voitaisiin taata ilman markkinasubventioita ja tukiaisia. Periaatteessa en ole suoria tukia vastaan, joita maataloudessa on, mutta jotkut maidon, pienemmät maidon tuottajat sanovat, että se menee sitten suoraan äh, jakeluketjussa hintoihin, eikä se ollenkaan heitä sitten äh, hyödytä. Se periaatteessa johtaa kyseenalaiseen hintakehitykseen. Pidä? Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. No tällä on kuitenkin kilpailun kanssa tekemistä, Markus. No, joka tapauksessa tässä on kilpailuulottuvuutensa. Tämän vuoksi kysymys. No niin, minäpä lopetan sitä tähän sitten, mutta kuitenkin tämä oli kysymys. <laughs> you prefer to have your debate? <laughs> Käyttikö mieluummin tätä keskustelua? <laughs> okay, let's go to Google. No Googlen. Tiedossa on, että vuoden 2010 lopussa aloitimme – tutkimuksen, joka liittyi mahdollisiin kartellirikkomuksiin hakujen osalta Euroopassa erityisesti. Googlella on lähes monopoli, lähes 90 prosenttia hakumarkkinoista Euroopassa. Meillä oli neljä huolenaihetta. Ensinnäkin tapa, jolla kilpailijat – niille palveluille, joita Google tarjosi, saavat reilut kilpailun mahdollisuudet, vertikaalinen haku, siis kun haetaan ravintoloita tai enpä tiedä jotain tuotteita tai jotain tiettyä asiaa. Ja markkinoilla on kilpailijoita niille palveluille, jota Google tarjoaa. Toinen huolenaihe. Se, että Google mahdollisesti vaikuttaa hakutulokseen, mikä liittyy sisältöön, jota muut tuottavat ilman näiden tuottajien suostumusta. Kolmanneksi tapa, jolla Google on neuvotellut ja saanut aikaan sopimuksia niiden tahojen, internettoimijoiden kanssa, jotka käyttävät Googlen hakukoneita täydentämään niitä tietoja, joita he tarjoavat nettisivuillaan. Ja neljänneksi ne ehdot, jotka liittyvät ohjelmistoon. Niiden osalta, jotka tuottavat mainoksia – Googlen alustoilla, koska olemme saaneet tietoa siitä, että näitä ohjelmistoja ei voida käyttää muiden alustojen osalta. Siis niiden puolelta, jotka käyttävät tai tarjoavat näitä mainoksia. Me olemme lähteneet neuvottelemaan ja analysoimme nyt niitä ehdotuksia, joita Google on meille esittänyt kuukausia sitten, jotta voitaisiin päästä eroon näistä huolenaiheistamme, jotka virallisesti Googlelle välitettiin. Nyt meillä on markkinatesti käynnissä. Me olemme nyt esittäneet Googlen ehdotukset, joiden kautta Google pyrkii siis eroon meidän huolistamme kaikille, jotka ovat valittaneet aiheesta ja kaikille käyttäjille ylipäätään. Markkinatesti olisi pitänyt saada päätöksen eilen, mutta joidenkin osallistujien pyynnöstä markkinatestiharjoituksen kokouksen jatkosta on nyt sovittu niin, että pidennetään aikaa kesäkuun loppuun. Sitten saadaan analysoitia vastaukset niiltä, jotka ovat saaneet nyt tietoa Googlen vastauksilta. Sen jälkeen analysoidaan vastauksia, joita olemme saaneet. Ja sitten luultavasti en voi tätä tietenkään nyt virallisesti vielä lähteä spekuloimaan, mutta lähes sataprosenttisesti olen varma, että sitten voimme pyytää Googlea parantamaan näitä ehdotuksia. Ja jos tämän keskustelun lopuksi sitten Googlelta saadaan ehdotukset, jotka mielestämme voivat ratkoa nämä huolenaiheet. Voimme hyväksyä päätöksen, joka perustuu asetuksen artiklaan 9 niin, että muutetaan – nämä ehdotukset, nämä oikaisevat toimet oikeudellisesti sitoviksi. Jos neuvotteluita ei saada myönteiseen päätöksen, meidän täytyy lähteä asetuksen artiklan 7 pohjaisen menettelyyn. Toivon, että pystymme löytämään myönteisen lopputuloksen artiklan 9 perusteella, eli ennen vuoden loppua jo olisimme ratkaisseet nämä ongelmat, jotka liittyvät Googlen hakutoimiin. Meillä on toisia tapauksia, jotka liittyvät Googleen. Ei virallisia menettelyitä vielä, mutta olemme saaneet valituksen, joka liittyy joihinkin Android-järjestelmän ongelmiin me teemme työtä tämän pohjalta, olemme saaneet nyt virallisen kanteen tästä aiheesta, emmekä ole vielä päättäneet, lähdetäänkö virallisesti tätä tutkimaan, ja on muitakin seikkoja, jotka Googleen liittyvät. Esimerkiksi Motorolan osalta meillä on tapauksia muiden yritysten kanssa, jotka syyttävät Motorolaa – markkina-aseman väärinkäytöksestä, koska käytetään tiettyjä standardoituja patentteja, jotka saattaisivat olla kartellilainsäädännön vastaisia. Googlesta tämän verran sitten maidosta, eli nykyajasta tuotteeseen, joka on ollut alusta asti olemassa. Kilpailupolitiikan tulisi olla noudatettavissa myös maataloussektorilla, mutta sopimusten mukaan kilpailupolitiikan periaatteita noudatetaan ottaen huomioon erityispiirteet. Erityisesti maitoalalla me teemme aloitteita ja pyrimme löytämään tässä sopivan tasapainon tämän maitoalan erityispiirteiden ja kilpailupolitiikan periaatteiden ja sääntöjen välillä. Näiden sääntöjen soveltaminen liittyy kansallisten viranomaisten toimiin pitkälti, koska maitomarkkinat ovat kansa- kansallisia kysymyksiä. Emme ole saaneet mitään tapauksia, että EU-tasolla lähdettäisiin kartellilakeja ja niiden noudattamista seuraamaan. Olemme saaneet jotain kysymyksiä yrityssulautumiin, mutta ei kartellikysymyksiä. Ylipäätään maatalousalalla kilpailupolitiikan noudattaminen on hankala kysymys, mutta tärkeä. Te mainitsette markkina periaatteet yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen kautta oli tarkoitus päästä lähemmäksi markkinamekanismeja. Jos markkinamekanismeja käytetään, niin kilpailupolitiikan pitäisi olla voimassa, koska markkinat ilman, että valvotaan kilpailupolitiikkaa, on järkyttävä tilanne. Jos markkinaperiaatteita toteutetaan ilman kilpailupolitiikkaa, niin silloin vanha maatalouspolitiikka olisi parempi. Enkä ole sitä kyllä koskaan tukenut, vanhaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta pitäisin sitä kuitenkin parempana hyvin säädeltynä. On parempi vaihtoehto kuin markkinajärjestely ilman kilpailulainsäädännön noudattamista. Kiitos. Jos kysytään tärkeitä kysymyksiä, niin täytyy saada vastaukset, mutta kahta minuuttia pitäisi ylittää. Nyt Markus saa aiemmista tapahtumista kostonsa. No en halua sanoa maidosta mitään, mutta ensinnäkin olen iloinen, jos seuraavassa sesongilla katalainien ja bayerilaisten yhteistyö vieläkin tulee intensiivisemmäksi. No, jalkapallokin huomioon ottaen, mutta nyt vakavasti ottaen niin, sori tästä, mutta mehän voitimme Wembleyllä. Hienoa. No, keskitytäänpä asiaan. Niin, kyse on pankeista. Esittelitte jo, että miten pitkälle näitä asioita on kehitetty ja ratkaistu. Nyt viik- tällä viikolla komissio, jos meillä on aikaa tiedon, niin tekee ehdotuksen vielä virastosta, joka käsittelee pankkien kriisiratkaisua ja meillä on vielä avoin kysymys oikeusperustasta. Onko se 127 artiklan perusteella, onko se mahdollista, vai 126, onko se oikea oikeusperusta, mikä on ja B sitten, että miten tällainen virasto ylipäätänsä voitaisiin sijoittaa tai perustaa niin, että se voisi nämä ongelmat ratkaista. Kiitoksia. Luulin, että aioit puhua jalkapallosta ja kilpailusta, siitäkin tapauksia, mutta niin aioin tutkia Javi Martinezin Bayerin myymistä, mutta ajattelin, että tässä saattaa olla joku eturistiriita pankkeista siis. On totta, että ilmoitimme, että Aiomme tehdä lainsäädännöllisen aloitteen, jotta saataisiin käynnistettyä yhteinen pankkien kriisinratkaisumekanismi euroalueelle. Ei tämä ole yllätys kenellekään. Tämä on yksi pankkiunionin elementteistä joka on jo vuoden ajan nauttinut hallitusten johtajien ja euroalueen valtiovarainministerien ja tämänkin parlamentin tuesta. Pankkiunioni ilman yhteistä rat- kriisinratkaisumekanismia ei toimi, joten tarvitsemme tällaisen yhteisen kriisinratkaisumekanismin. Kuinka tämä mekanismi sitten tulee toimimaan? ehdotusta ei ole vielä hyväksytty, joten en voi sitä vielä ennakoida. Ei se myöskään riipu minusta. Minä en johda tämän asian kehittelyä, vaikka tietenkin osallistun komi- komission kollegion keskusteluihin ja tietenkin meidän pääosastomme on sisämarkkina ECFINin kanssa yhteistyössä oikeusperustasta, vaikka olisin tässä johtajana, en ehkä silti voisi tästä puhua, koska en ole näiden asioiden asiantuntija pyrimme löytämään tukea oikeudesta yksityköstä ja toivon, että teemme tämän työn hyvin. Tiedän, että keskustelua käydään monissa jäsenvaltioissa ja monilla aloilla, myös Saksassa, koskien sitä, että mikäli ei uudisteta perussopimuksia, voidaanko siinä tapauksessa puhua yhtenäisestä kriisinratkaisumekanismista vai pitäisikö mekanismin olla vähemmän kunnianhimoinen, mutta tässä Tähän keskusteluun en tänään aio mennä. Jätän tämän teille ja neuvostolle ennen kuin komissio hyväksyy lainsäädäntöaloitteen, niin puutumme tähänkin, mutta en, emme ole vielä niin pitkällä. Ensi viikolla emme vielä sitä hyväksy. Meillä on vielä muutama viikko keskustelua varten. No ganz kurz, äh, Sie haben ja... Lyhyesti viime vuosina, ja tästä olette kertonutkin, kun ajatellaan uudelleen, pankkien kriisiratkaisuja ja rakennemuutoksia. Te olette juuri tämän tehtävän hoitanut ja olette ollutkin siitä vastuussa, mutta miten tämä uusi toimielinvirasto, onko se tarpeen, kun on kuitenkin kilpailun pääosastokin olemassa? Kilpailualan komission jäsenenä vastaan valtion tukien valvonnasta Kuten Ferreiralle selitti aikoisemmin, pankki äh, kriisiratkaisuun liittyy osittain äh, valtion tukeihin siinä mielessä, että mikäli on tällainen bailout, niin niin siinä se on mukana, mutta jos on puhdas bail-in-operaatio, niin se ei liity valtion tukiin. Se, mitä olemme tehneet ja mitä edelleen teemme ja joudumme jatkossakin tekemään, koska sitä, että toimimme de facto kriisinratkaisun viranomaisena, koska ainoa ainoa Euroopan tasolla käytettävissä oleva väline tällä hetkellä tässä asiassa on valtion tukien valvontaväline, mutta se ei ole riittävä ja annan tästä esimerkin, jonka tunnette hyvin. Jos komissiossa tai muualla Euroopan unionin euroalueella olisi ollut tällainen kriisinratkaisun viranomainen, niin päätös äh, Bayern Alben äh, uudelleen järjestelystä ei olisi kestänyt neljää vuotta. Okay, uh, now for the EP. Sitten EPPltä Sirpa Pietikäinen, olkaa hyvä. Thank you. And I'm here. Kiitos. Me teemme työtä valtion tukiuudistuksen kanssa juuri tällä hetkellä parlamentissa ja oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta haluaisin kuitenkin kysyä teidän kantaanne siihen, että komissio on nyt käyttänyt liikaa aikaa pikkukysymysten, pikkuvalitusten pohtimiseen kuitenkaan ei ole riittävästi resursseja, voimavaroja hoitaa keskeisiä kysymyksiä, joissa markkinan vääristymistä tapahtuu, jos ajatellaan valtion tukien käyttämistä esimerkiksi telakka teollisuudessa tai muissa keskeisissä kysymyksissä. Eli haluaisin kysyä ensinnäkin, minkälaisia suuntaviivoja tai asetuksia teillä on mielessä, jotta nämä pienemmät kysymykset, jotka liittyvät johonkin sosiaalisiin kysymyksiin tai pienten yritysten tukemiseen tai kansalaisjärjestöjen voitaisiin jättää kokonaan valtion tuki rikkomusmenettelyiden ulkopuolelle. Ja voitaisiin näin keskittyä todella saada enemmän voimavaroja näihin suuriin ongelmallisiin kysymyksiin. Onko teillä suunnitteilla ja valtion tukiuudistuksen jälkeen jotain seuraavia askeleita ja suunnitteilla? In fact... Kiitoksia. Itse asiassa tämä tavoite on yksi tavoitteista, joihin pyrimme tämän modernisointistrategian avulla. Ainakin kolmella tasolla. Tässä uudessa menettelytapa-asetuksessa ehdotamme yksinkertaistettua menetelmää hoitaa valitukset ja puolet tapauksista, jotka täytyy avata joka vuosi valtion tuesta, tulee kanteluista ja monet näistä kanteluista voidaan ratkaista, pitäisi ratkaista hyvin lyhyessä ajassa. Mutta nykyinen menettelytapa-asetus on sellainen, jonka myötä emme voi nopeuttaa päätöksentekoa, koska asia riippuu jäsenvaltioiden vastauksista ja niin edelleen. Joten ennen kaikkea yksinkertaistettu tapa käsitellä valituksia ja kanteluita. Kuten sanoin alustuksessa, ehdotamme myös uutta ryhmäpoikkeusasetusta. Täytyy laajentaa tapa, jolla voidaan antaa järjestelyille ryhmäpoikkeus, mitä se tarkoittaa. Ryhmäpoikkeus tarkoittaa, että ei vaadita etukäteisilmoitusta järjestelmän yksittäisestä tuesta, jotta kansallisella tasolla voidaan antaa valtionapua tukea. Tämä ryhmäpoikkeusasetus, yleinen sellainen, on nyt konsultaatiomenettelyn ensimmäisessä vaiheessa, mutta toivottavasti tämän vuoden lopussa, 2014 vuoden lopussa voitaisiin hyväksyä. Jos toinen asetus, joka neuvostoon lähetettiin ja parlamentti jos antaa meille siitä lausuntonsa, tämä mahdollistava asetus, enabling regulation, jos se hyväksytään niin kuin me sitä ehdotamme, ja huomenna osallistunkin kilpailukykyneuvostoon, jossa, jossa toivottavasti äänestetään asetuksesta huomenna. Sitten voidaan laajentaa soveltamisalaa sellaisille aloille, joissa voidaan käyttää ryhmäpoikkeusasetusta eliminoidaksemme ilmoituksia. Yksinkertaisissa tapauksissa, pienemmissä tapauksissa, kuten sanoitte, voidaan keskittää toimet suurempiin tapauksiin, jossa todellakin, jotka todellakin voivat vääristää sisämarkkinoita olennaisesti, mutta jotta voidaan antaa ryhmäpoikkeus, jotta voidaan luopua etukäteisilmoituksesta, siihen täytyy liittyä toinen ehto, joka on myöskin modernisointistrategiassa, täytyy vahvistaa toimia, joissa valvotaan jälkikäteen. Kuten sanoin kuulemistilaisuudessa muutama kuukausi sitten täällä aiemmin tässä valiokunnassa, niin kun olemme analysoineet sitä, että mitä aiempina vuosina on tapahtunut päätösten kanssa, jos annettiin ryhmäpoikkeus, joista ei ilmoitettu meille etukäteen, kävi selville, että enemmän kuin kolmasosa tapauksista oli sellaisia, joissa oli virheitä. Että oliko se siinä, että oliko se jo äh, sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa. Eli jäsenvaltiot täytyy pyytää olemaan kovin eh, tarkkoja, kun järjestelmät määritellään ja kun julkista veronmaksajien rahaa annetaan joillekin aloille, joillekin yhtiöille, koska jos jäsenvaltiot ovat niitä, jotka antavat rahaa, eivätkä noudata yleisasetusta meidän suuntaviivojamme, emme voi eh, edetä ryhmäpoikkeustiellä pidemmälle. Kolmas osatekijä. Jotkut valtiontukipäätökset, jos niitä ei voida hyväksyä järkevässä ajassa, koska me olemme riippuvaisia tiedosta, jotka voivat antaa vain jäsenvaltiot itse nykyisen asetuksen mukaan. Ja tässä tapauksessa kannusteet eivät ole kovin hyvin sopusoinnussa, koska joissakin tapauksissa jäsenvaltiot vastustavat sanovat, että emme olisi vielä valmiita tekemään päätöstä, he mielellään pidentävät tutkintaa, ettei tule päätöstä, tai sitten he eivät huolehdi asiasta asianmukaisella tavalla ja tasolla, jotta voidaan kerätä tieto, jotta se voidaan antaa meille inputiksi tehdä päätös. Tässä menettelytapa-asetuksessa pyydämme mahdollisuutta tiettyjen edustajien vallitessa, että voisimme käyttää kehittää uutta markkinatietoa ja välineitä siihen, jotta voidaan tietyillä ehdoilla saada se tieto, jonka tarvitsemme. Ei jäsenvaltiolta, vaan rinnakkain markkinatoimijoilta ovat sellaisia, jotka siis omistavat tämän tiedon, jota tarvitaan, jotta komissio voi valmistella hyvät päätökset. Whoops, wrong. Thank you. Uh... Kiitos. ST-ryhmältä Antolini. Gracias. Eh, kiitoksia olen todella pahoillani siitä, että Euroopan parlamentin ja komission esityksestä syystä emme voineet hyväksyä tätä kilpailua koskevaa mietintöä ennen tätä nykyistä esitystä. Haluaisin sanoa komission jäsenelle, että, että tämä valiokunta jälleen toistaa ehdotuksensa päätöslauselmaksi niin, että nämä vahingonkorvaukset pitäisi tehdä yksi yksittäisten ja kollektiivisten toimien kautta. Tämä olisi huomioitava. Sitten toinen asia, joka liittyy pankkiunioniin, on erittäin tärkeää. Nimeltään erittäin hyvin kilpailupolitiikka tähän nykyiseen päätöslausumaan kun tähän nykyiseen kriisin ratkaisuun, kun jäsenvaltiot toimivat, tarvitaan samat säännöt kaikille jäsenvaltioille, ja niitä on sovellettava samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, koska muussa tapauksessa tapahtuu rahoituksen virstoutumista olen sitä mieltä, että nämä suunta viivat pitäisi luoda sen jälkeen, kun on olemassa pankkiratkaisua koskeva teksti parlamentista. Sitten viime vuosina 1400, 1400 päätöstä on tehty valtion tuista. Kymmenes osa niistä on johtunut, johtanut tutkimuksiin ja viides osa niistä on johtanut palautuksiin, joten monesti asioiden käsittely kestää hyvin kauan. Ja se merkitsee joskus rangaistusta, kun tutkimus Espanjassakin yhdessä tapauksessa kesti ja on kestämässä jo toista, kaksi vuotta, niin sitä suuria vahinkoja. Taitaa olla kyse laivan rakennuksesta. Onko jotakin sun, suunnitelmia uudistaa näitä asioita? Primero. Kiitoksia, Antolin. Ensinnäkin, kuten tiedätte, minä henkilökohtaisesti ja komissio kannatimme sitä, että lainsäädäntöä ei laadittaisi ainoastaan yksittäistä, vaan myös kollektiivista toimia varten. Euroopan parlamentti äänesti tästä mietinnön. Se ei ollut komission kanta, vaan se oli parlamentin kanta, täysistunnon kanta eh, komissiolta ei pyydetty sellaista lainsäädäntöä, jossa nämä kaksi asiaa yhdistetään. Ne olin hyvin pahoillani tästä parlamentin kannasta. En todellakaan pyytä, pitänyt siitä, mutta tietenkin kunnioitin, eh, kunnioitan parlamenttia, olen demokraatti, mutta en pitänyt eh, tuolloisesta parlamentin päätöksestä, mutta se ei ollut meidän päätöksemme, vaan se oli päätös, joka meille tuli parlamentista pankkiunionista. Olen aivan yhtä mieltä teidän kanssanne siinä mielessä, että nämä ratkaisumekanismit euroalueella ja muille maille, jotka siihen liittyvät ja koko Euroopan unionille, niiden ei pidä viedä joustavuutta niin pitkälle, että siitä aiheutuu lisää vääristymiä sisämarkkinoiden. Kriisi on jo aiheuttanut riittävästi syrjäytymiä riskipremioista alkaen pankkien välisten markkinoiden pirstautumiseen ja, ja maksuvalmiusvaikeuksiin laitoksille, jotka ovat samasta ryhmästä. Tämä on korjattava ja tämä kriisiratkaisumekanismi 27, 28 ja 17 ei pitäisi tässä auttaa. Toivon, että parlamentti auttaa komissiota välttämään pirstoutumista, koska olen saanut tietoja tuolta toisesta elimestä, eikä ne ole kovinkaan optimistisia. Sain vaikutelman, että neuvostossa joustavuus lisääntyy koko ajan, toivottavasti olen väärässä. Valtion tuissa on, on säilytettävä yhtenäiset toimintalosuhteet ja tulemme pitämään sitä kiinni lain puitteissa niin kauan kuin uutta lainsäädäntöä ei tule, niin näin tulemme toimivan, Jos te neuvoston kanssa äänestätte uudesta lainsäädännöstä, jonka kautta meidän on toimit tuotava lisää joustavuutta valtion tukiin, niin pyrimme siihen sopeutumaan, mutta tämä on meille, meille perusperiaate on tasavartainen kohtelu ja syrjimättömyys sisämarkkinoille. Sitten näiden tapausten käsittelyn kestosta. No, en voi sanoa, etteikö tämä olisi komission vastuulla. Te olette neuvoston kanssa budjettiviranomainen. Ettekä anne meille riittävästi resursseja. Olen oikein pohjallani tästä, koska meidän työtaakkamme on sellainen, joka voisi kyllä työllistää mm, paljon lisää pääosastossa kaikilla näillä alueilla, fuusioissa, kartelillakin ja, ja valtiontukikysymyksissä. Meillä on paljon juttuja täällä ja nämä valtion tuet, jotka mainitsette, niitä, analy- niitä analysoimassa on ehkä kolmasosa henkilökunnasta, kaksi kolmasosaa tekee työtä muilla alueilla ja niilläkin on työtaakka, joka on varsin merkittävä. Kyseessä ei kuitenkaan ole vain inhimillisten resurssien vähentämisestä ja, ja kilpailupääosaston työskentelykyvystä valtion tukien osalta, mikäli jäsenvaltio itse ei tee työn, yhteistyötä, emme pääse eteenpäin. Mainitsitte Espanjan taksilis-kysymyksen. Muistaakseni se käynnistyi 2002. Siitä ei tehty ilmoitusta. Siitä ei todellakaan tehty ilmoitusta. Jos, siitä olisi, jos tästä järjestelmästä olisi ilmoitettu 11 vuotta sitten, homma olisi hoidettu jo vuosia sitten, mutta näin ei käynyt. Valituksia sitten alkoi tulla ja meidän, meidän me oli käsitellä ne ja vastata niihin. Alle kaksi vuotta sitten aloitimme tutkimukset ja olemme nyt hyvin lähellä lopullista päätöstä. Jotkut pitävät siitä, toiset pitävät siitä vähemmän. Mutta olimme hyvin lähellä lopputulosta suurten ponnistusten jälkeen komission taholta, jotta saataisiin välttämättömät tiedot käyttöön päätöksen tekemiseksi kun luen Espanjan lehdistöstä, että Alu, Almunia viivyttää päätöksen tekomista. No toki eh, Almunia pitää allekirjoittaa tämä sopimus, mutta ei se sopimukseen pääseminen mitenkään Almunia viivittelystä johdu. Sen voin teille vakuuttaa. E Pepe, nimissä nyt Venne Lange. Paljon kiitoksia komission jäsen. Haluaisin kiitellä teitä kaiken kaikkiaan työstänne. Ennenkin olette puolustaneet kilpailupolitiikkaa kansallisten paineiden alla hienosti. Tämä aluksi minulle se paljon kysymyksiä, jotka liittyvät ajankohtaisiin tapauksiin. Kerran sanoitte, että suuntaviivoja haluatte monille paikallisille lentokentille Euroopassa ja että tämä saataisiin kuulemismenettelyyn. Missä mennään nyt näiden suuntaviivojen osalta, koska ne aiotaan hyväksyä? Toinen on laajakaistan saaminen kaikkialle. Komission suuntaviivojen mukaan tiettyin säännöin julkisia varoja voidaan käyttää. Onko tässä rupa, ryhmäpoikkeusasetus vai muun tapaista? No, viimeinen kysymykseni liittyy teille tuttuun Nürburgring-tapaukseen. Konkurssi syntyi, koska komissio ei ollut valmis sietämään tällaista ennalta hyväksymättömää valtion tukia. Nyt tämä perinteinen rata myydään ja sanotaan, että EUn komissio ei hyväksy sitä, että pidetään viranomaisten halluissa siellä ratoja ja muut toiminnat, jotka ovat johtaneet yli 300 miljoonan euron konkurssiin, myydään erikseen. Komissio haluaa siis pitää kiinni suljetusta markkinakonseptista tässä Tämä ei nyt oikein sovi kokemukseni kilpailupolitiikasta ja siihen, mitä olen oppinut 19 vuoden ajan. En voi oikein ymmärtää tätä. Jos ette pystynyt yksityiskohtia arvioimaan tänään, voisitteko pian antaa kirjallisen vastauksen, kun tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kiitoksia herra Langen, kiitoksia näistä kommenteista. Vastaan näihin kolmen kysymykseen suuntaviivat lentokentille. Olemme nyt kuulemismenettelyssä. Toivon, että viivat, suuntaviivat hyväksytään tämän vuoden loppuun mennessä. Kunhan ne on hyväksytty, voimme ryhtyä ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti on niitä noin 60 tapausta, jotka koskevat valtion tukia lentokentille tai ilmailuyhtiöille, jotka ovat saaneet tukia siitä hyvästä, että ne lentävät tietyille kentille. Tämä on asia, jota on lykätty kahdesta syystä, kolmestakin. ensinnäkin siksi, että tässä on paljon julkista rahaa mukana alueellisten lentokenttien investoinnissa. Toisekseen on pyritty hoikottelemaan tiettyjä yhtiöitä tiettyille paikoille. Siinäkin on paljon julkista rahaa mukana. Toisekseen tätä on lykätty siksi, että asia siirtyi liikennepääosastolta kilpailu pääosastolle ja tässä on ollut suuri oppimisprosessi. Emme saaneet kaikkia papereita ja aikaisemmin vuonna 2010 tämä ei vielä kuulunut meidän toimiimme. Nyt olemme kuitenkin valmiina hyväksymään direktiivejä käsittelemään nämä tapaukset. Kolmas syy liittyy siihen, että vielä voimassa olevia suuntaviivoja ei voida toteuttaa. Jos niitä toteutettaisiin, täytäntöönpantaisiin niin kuin vuosia sitten on tehty, niin meidän olisi tehtävä hyvin kielteisiä päätöksiä ja vaatia palautuksia monissa näistä 60 tapauksesta. Ja eikä ole kovin loogista mielestäni, että näin tehdään, koska erityisesti tiettyjen loukostoyhtiöiden yhtiöiden käyttö tietyillä alueellisilla kentillä on täysin oikeutettu, joten tämä on ihan substanssia koskeva juttu, ei ainoastaan inhimillisiä resursseja tai tai julkisten varojen käyttöä koskeva asia. Sitten laajakaista, kuten sanoin, hyväksymme uudet suuntaviivat jo viime vuoden joulukuussa. Ja tämä uusi, uudessa asetuksessa on mukana mahdollisuus ottaa mukaan ryhmäpoikkeus, jos huom, huomenna neuvosto hyväksyy tämän ja tukee asiaa, jos parlamenttikin sitä tukee, niin ehdimme vielä ottamaan uuteen ryhmäpoikkeusasetukseen tämän lisäyksen, jonka neuvosto hyväksyi uudessa asetuksessa. Böringistä juuri eilen kaksi kirjoittaa allekirjoitin. myös tämän Reinimman johtajalta saimme pitkän kirjeen tähän sisällöltään. Se on hyvin vastaavanlainen kun tulee menee hyväksyä. Siinä on selvitetty kysymyksiä ja koskien sitä, mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin täytäntöönpanna tämä päätös, jonka olemme tehneet. Uh, very quickly, because eh, no, we're no, slipping in time all the time. Kovin nopeasti, kun tässä aikataulu Yksi kysymys, ovatko ne suuntaviivat vai direktiivi lentokentistä? Ja onko tämä asetussäännös saatavissa? Ei tämä ole julkinen kirje, jos kysytte kirjallisesti, niin vastaan mitä voin vastata. Tai sitten voimme jutella kuin ihan kuinka vain. Mutta ei tämä kirja ole mitenkään julkinen. Suuntaviivat, nämä guidelines koskevat lentokenttä yrittäjiä ja näitä ilmailuyhtiöitä. Now for the S&D, Arlene. SID-ryhmä Arlene McCarthy. Komission sen haluan onnitella ja kiittää tekemästäne työstä. Erityisesti koskien tutkimuksia öljyn hinnoista. Muistan, että, että kirjoitin teille, kun Asko oli tehnyt raportin mahdollisesta manipulaatiosta kirjoitin myös kaasuasioista, kaasun manipulaatiosta koska tiedonantaja tuli, ilmiantaja tuli minun toimistooni. Hän oli menettänyt työpaikkansa ja kuten tiedämme, markkinat ovat biljoonien dollarien arvoisia. Ei pelkästään kun ajatellaan varsinaista arvoa, vaan myös johdannaiset ovat uskomattoman arvokkaita. Mutta kysymykseni, jos manipulaatio saadaan vahvistettua, se on tietysti jos riippuen tukemista. Sitten tulisi siis sanktioita ja sakkoja, yksi elementti, mutta mistä olen vähän huolestunut. Ja pidän hyvän ajatusta yksityisestä toimenpanolaista. Olisiko se sitten taannehtiva? Olisiko taannehtiva tapauksiin, jotka ovat menneet jo läpi? Ja olette oikeassa, että minä itse pystyin sovelt- äh, saamaan äh, vahingonkorvauksia, kun Virgin ja British Airways itse asiassa olivat syyllisiä hintojen manipulointiin. Se oli joukkokan Briteissä, kun laki sen salli, joten olen huolestunut, että kaikki mitä teette tällä alalla ei itse asiassa saisi vahingonkorvausta kuluttajana, koska oli liian myöhäistä eikä voida uutta lainsäädäntöä soveltaa taannehtivasti. Joten voisitteko mahdollisesti kirjoittaa näille jäsenvaltioille koskien tutkimuksia, että heitä kehotettaisiin tarkastelemaan, että mitä he, miten he käsittelevät vahingonkorvauksia kuluttajille liittyen myös kansallisen lainsäädäntöön. Haluaisin myös kysyä muista oikaisukeinoista, koska mielestäni kun tutkimukset saadaan loppuun, sitten pystyy sitten saamaan hyvin yksityiskohtaista tietoa rakenteista ja käytänteistä, jotka johtivat potentiaalisesti manipulointiin. Sen vuoksi toivoisin, että vaikka tämä viitearvolainsäädäntö on Barnien ala, niin joka tapauksessa te antaisitte oman panoksenne kuulemismenettelyyn ja työhön, jota me haluamme tehdä parlamentissa varmistaaksemme. Jälleen haluaisin teidän näkemyksenne tästä, että miten saadaan tulevaisuudessa vältettyä asiat, jotka ovat juuri teidän vastuullanne, eturistiriidat, manipulointi, rakenteet ja kilpailuvastaiset käytännöt? Thank you very much. I, I don't think... Kiitos paljon. En usko, että uusi EU-tason lainsäädäntö yksityisestä korvauksista esimerkiksi rikkomuksista voi toimia taannehtivasti. En, en usko, että se on mahdollista, että lainsäädäntö toimisi taannehtivasti, mutta kuten sanoitte, joissain jäsenvaltioissa tätä lainsäädäntöä on jo olemassa ja oli olemassa ennen kuin nämä tapahtumat tapahtuivat. Tai samanaikaisesti kansallisella tasolla totta kai. Joten kansallisen lainsäädännön mahdollisuuksia voidaan toki käyttää. Mutta tämä ei ole nyt minun tehtäväni kertoa jäsenvaltioille, miten heidän tulisi omaa toimivaltansa käyttää. Mutta entä tutkimusten tulokset? No totta kai kun tulokset voidaan julkaista, koska tutkimuksemme etenevät, niin silloinhan voidaan saada nämä tulokset julkiseksi, mutta olemme tutkinnan alussa vasta, emme lopussa. Mitä oikaisukeinoja sitten voi olla kuten sanoitte, Michel Barnier sisämarkkinoista vastaavana on tässä tärkeässä asemassa siinä, miten näistä viitearvoista sovitaan EUn tasolla. Kansallisella tasolla olen ollut yhteydessä brittiviranomaisiin ja Yhdysvaltojen suuntaan. Muistan yhden keskustelun, joka käytiin täällä parlamentissakin seminaarissa, jonka itse järjestitte. Kollegian jäsenenä ja kilpailupääosastolla. Totta kai me täysin osallistumme tähän lainsäädäntötyöhön. Annamme oman panoksemme, jota rajoittaa se, että tiedämme tutkimusten kautta, on tietoa, jota pitää kohdella nyt luottamuksellisesti. Me totta kai kuitenkin osallistumme ja toivomme, että työmme on hyödyllistä, että saadaan hyvää lainsäädäntöä tässä kysymyksessä. Se on tärkeää. Rajoitusalalla on tehty jo päätökset näiden viitearvojen osalta ja nyt ollaan energia-alalla ja raaka-aineisiin varmasti kiinnitetään muillakin aloilla huomiota. Mutta ei ole päästy yhtä pitkälle kuin öljyn osalta. Oli vastaus kysymykseen ilman mikrofonia. Raaka-aineita nyt on lisättävänä. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Pablo EPP. Aha, panic. I will use this one. Uh, yeah, thank, uh, gracias. Eh. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Jos olette valmiita käsittelemään tätä Sonia Martinez-tapausta, niin Javi Martinez, en ehkä voi sitten myös joitakin osasunnan juttuja tutkia. Saattaa olla, että tästä kannattaisi tutkia, no, mutta sitten lainsäädäntökysymyksiin kolme kysymystä Euroopan laivanrakennuksen verojärjestelmin on syytetty tietystä selektiivisyydestä. Espanjassa vähän aikaa sitten hyväksyttiin uusi järjestelmä. Tällä kertaa sen hyväksytte. Siinä poistetaan kaikenlaiset selektiiviset komponentit. On kuitenkin vieläkin maita, kuten Hollanti, jolla on tällaisia valinnaiselementtejä mukana. Niistä on esitetty valituksia kilpailu pääosastolle. Mikrofoni meni pois. No funciona. Podría informarnos si... Voisitteko kertoa, oletteko aloittaneet näiden valitusten käsittelyn? Toinen kysymys. Komission kartelleja koskeva menettely ei-lainsäädännöllistä suuntaviivojen mukaan. Ettekö usko, että koko prosessi olisi varmempi ja selkeämpi, jos meillä olisi tätä asiaa koskeva asetus, niin kuin parlamentti sanoi vuosikertomusta koskevassa mietinnössä. Sitten nämä kartelleja koskevat rankaisut, kun kyseessä ovat yhden tuotteen kartellit. Tästä on tullut ongelma sen luontepiirteiden takia. Eikö olisi parempi, että nämä yhden tuotteen yritykset ja pk-yritykset otettaisiin mukaan suuntaviivoihin tai vielä parempi asetukseen sen sijaan, että asiat käsiteltäisiin tapauskohtaisesti. Kiitoksia. Muchas gracias. Esto, esto Kiitoksia. Tämä, miten vastaan, ei pitäisi olla pöytäkirjoissa mukana, mutta kaikki nämä osasuunnan ja muiden espanjalaisten jalkapallojoukkueiden öö, väliset asiat kyllä pu- kuuluvat Espanjalle eikä komissiolle. Sitten tämä tax lease, tällaisia tax lease-järjestelmiä on monissa Euroopan maissa. Meri, merenkulkualueen suuntaviivoissa on tiettyjä erityispiirteitä. Esimerkiksi tämä tonnikohtainen vero tai sosiaaliturvaa maksuja koskevat säännökset näillä laivoilla työskentelevää henkilökuntaa varten, joten monia tämän tyyppisiä järjestelmiä on. Ne voivat olla yhteensopivia. Kuten sanoin, hyväksyimme päätöksen ja totesimme, että Euro- Espanjan uusi järjestelmä on yhteensopiva. Se ei oikeastaan koske ainoastaan merenkulkualaa, mutta sitä on lähinnä sovellettu siellä, mutta se ei ole selektiivinen Olemme katsoneet, olemmeko sitten tutkineet muiden maiden järjestelmiä? Kyllä vain olemme aloittaneet virallisia tutkimuksia koskien toisten jäsenvaltioiden järjestelmiä Espanjan tutkimuksen lisäksi. Ja kuten sanoitte, saimme Espanjasta valituksen Hollannin järjestelmää koskien ja tätä olemme käsittelemässä, mikä ole vielä tehneet päätöstä, avataanko tutkimus vai ei. Tätä kuitenkin työstetään. Sitten sakot, kartelli, antitrust-kysymyksissä. Tiedän, että toisinaan parlamentti on pyytänyt, että komissio ottaisi mukaan ne suuntaviivassa olevat kriteerit näihin sakkoihin. Ne ovat vuodelta 2006 on pyydetty, että nämä otettaisiin asetukseen mukaan. Olemme sitä mieltä, että se ei ole tarpeen. Ymmärrän kyllä, että lainsäätävä talo pyytää lainsäädäntöä. Se on tietenkin loogista. Mutta uskon, että meidän on käytettävä tässä mm, menettely- ja säästeläisyysperiaatetta. Ja kun voidaan edetä ilman lainsäädäntömenettelyä, menettelyn mukaisesti se on hyvin pitkä ja jäykkä. Ja sitten tulee jotakin muutoksia, niin kyllä todella uskon, että voimme käyttää näitä suuntaviivoja aina kun se on juridisesti mahdollisesta, mahdollista. Luxemburgin tuomioistuin on antanut tuomioita, jotka vahvistavat ja tukevat nykyisiä suuntaviivoja ja, ja ne tukevat komission kantaa. Sitten nämä yhden tuotteen yritykset ja pk-yritykset ei niiden tarvitse olla eksplisiittisesti suuntaviivoissa mukana, mutta kartteleja koskien on ainakin yksi päätös. Siinä otetaan huomioon sakkojen kokoa ja nämä yksi tuot, yhden tuotteen yritykset ja pk-yritykset, jotka ovat osana kartellia. Kiitos ST-ryhmältä, Marlin Mesi. Marin on uusi varapuheenjohtaja joka tuli Edvarski Klunnan tilalle, kuten tiedätte, meni Maltan valtiovarainministeriksi tietona komission jäsenelle. Tämän vuoden tammikuussa vaaditte lainsäädäntöä siitä, miten ennakoitaisiin yritysjärjestelyitä ja huonoa hallintoa. Valtava enemmistö siitä äänesti ja varmaankin arvostatte, miten tärkeää tämä on kilpailuoikeuden kannalta. Pieni söpö kysymys. Onko komissio tehnyt asialle mitään? Niin asia oli yritysten hallinnon uudelleenjärjestelyt, niiden ennakointi 15. tammikuuta sitä äänestettiin. Yeah. It's not my responsibility. Se ei ole minun vastuullani tämä asia. Ehkä se on sisämarkkina-asia. Let's, I, I understand. No, ymmärtääkseni edustatte komission jäsenten kollegiota. Mutta ei minulle kaikki vastauksia kaikkiin kysymyksiin, siis kaikilla kunnioituksella, mutta en voi vastata tämän kysymykseen. Voin välittää sen kysymyksen kollegalle nimiselle Barnielle, joka taitaa tästä vastata. Sama, minkä tein herra Kosesin kysymyksen kanssa. En voinut vastata. En voi vastata kaikenlaisiin asioihin, joita komissio käsittelee päivittäin. Niitä on tuhansia. Kun ajatellaan tämän lainsäädännön merkitystä ja millä siis tapa, jolla sitä äänestettiin, olisin odottanut. Välitän Mille Silberlinille tiedon siitä, että olette erityisen kiinnostunut asiasta. Ehkä hänellä on yksityinen mielipide, mutta julkisesti hän ei voi sanoa. Miten tahansa Mielenkiintoinen se olisikin varmaan. No, Aldelta viimeinen kysymys Olle Schmidt. Olette odottanut siellä kärsivällisesti. Thank you very much. And I, I... Oikein paljon kiitoksia. Tiedän komission jäsen, että olette viisas mies. Varmasti teillä on vastaus. Energiahintoihin palatakseni. Johtopäätöksiin edellisistä neuvoston kokouksesta. Tässä on paljon ad hoc toimia ja nämä koskevat teitäkin. Eilen kuulin, että BMW rakentaa Yhdysvaltoihin tehdasta, koska energian hinta Saksassa on kuusinkertainen Yhdysvaltoihin verrattuna. Ja meillä on kaikki tämä uudistus liuskekaasun osalta. Yhdysvalloissa edetään sen saralla Euroopassa, emme oikein tiedä, mitä meidän tulisi tehdä. Ettekö usko, että olisi nyt aika saada yhteinen toiminta ohjelma kaikkien näiden energiatoimien osalta, koska me menetämme kilpailuasemamme Yhdysvaltoihin. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kysymykseni. Toinen. Kuulin vähän tällaisia huhuja, että komissiossa keskustellaan jonkinlaisista toimista, jotka koskisivat terästeollisuutta. Voisitteko vakuuttaa minut? Tekisi mieli sanoa meidät. No monikossa voidaan ehkä puhua, mutta voisitteko vakuuttaa minut siitä, että nämä toimet ja suunnitelmat Euroopan terästeollisuuden osalta noudattelevat kilpailupolitiikkaa Euroopassa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Schmidt. Kiitoksia, herra Schmidt. Energiasektorista luin mielenkiinnolla ja huolellisesti Euroopan neuvoston joht- päätelmät energiasta, koska kuten sanoin alustuksessani, kilpailupolitiikan näkökulmalta sekä kartellilainsäädäntö, valtion tuet, jopa kartelleissa. Kun otetaan huomioon viimeaikaiset tutkimukset, käsittelemme joka päivä energiaasioita. Se on avain asemassa oleva sektori koko taloudelle ja on kovin tärkeää, että kilpailusäännöt ja politiikan toteuttaminen tapahtuvat asianmukaisella tavalla. Liuskekaasu, vallankumous on asettanut meidän suuren haasteen eteen. Ja mielelläni luin päätelmät valtiojohtajilta, joissa sanotaan, että vahvistamme päättäväisyytemme liikkua kohti yhtenäisiä yksittäisiä energiamarkkinoita ensi vuonna tai ensi vuodeksi, mutta samaan aikaan tietysti tällaisia päätelmiä olen tottunut lukemaan. Luin, että no tuota, täytyy edetä niin, että on paremmat yhteenliitynnät. En voi ymmärtää, että voisi olla yhtenäiset markkinat, ellei olisi todellisia yhteenkytkettyjä markkinoita kautta Euroopan sekä kaasulle että sähkölle. Ja kun tarkastelen kollektiivisen toivona muita osatekijöitä. Esimerkiksi monivuotiset rahoituskehykset seuraavaksi, verkkojen Eurooppa-väline, resurssit, joita voitaisiin allokoida verkkojen Eurooppa-välineen sisällä yhteenkytkentöihin energiamarkkinoilla. Mielestäni se ei riitä, eli täytyy löytää tapa rahoittaa valtavia investointeja ja löytää tapa päättää poliittisesti, miten hyväksytään päätökset, jotta saadaan todelliset yhteenkytkennät energian ja kaasun sisämarkkinoilla. Äsken tässä Rova Sissi-Settillä vastasin tukitoimista uusiutuville. Jos yhteenkytkennössä ei edistytä, eräänä päivänä meidän täytyy rajoittaa merkittävästi tukea uusiutuville, koska uusiutuvista saatava sähkö on sellaista, jota ei voida varastoida se olisi tuhlausta energialle, jota ei voida käyttää maassa, jossa energia tuotetaan, eikä sitä voida siirtää myöskään sähköksi muihin tarkoituksiin muissa maissa. Tästä voi myös jatkaa. Loppujohtopäätös. miksi? Ydinvoima mukaan lukien vai ei? Vähemmän tai enemmän uusiutuvia? fossiilisen energian korvikkeet. Paljon on työtä, joka liittyy valtion tukiin tai kartelilainsäädäntöön. Täytyy kaikki nämä näkökohdat ottaa huomioon yhteen näkökulmaan. Jos ei näin tehdä, toisaalta liuskekaasu, toisaalta äh, maakaasu, joka tulee pallon toiselta puolelta, toisaalta sitten kiinnikurojamaiden kilpailukyky kilpailuhaaste. Puhumme kilpailukyvystä, puhumme siitä, että 20 prosenttia 2020 mennessä, kaikki pitäisi olla 2020, 2020, 2020. Mutta 20 vuoden päästä emme ole kilpailukykyisiä mitään muuta maailman aluetta vastaan, jos emme ota vakavasti juuri tätä kysymystä. Tämä olisi se ainoa, mutta se on avainasemassa oleva osa-alue. Minun näkökulmastani kilpailuisesta vastaavana komission jäsenen analysoin joka päivä seurauksia siitä, että ei ole yhteistä asianmukaista strategiaa ja tavoitetta. Ja silti, mitä näistä sektoreista tiedän ja näistä ehdotuksista, joita kollega Tajani on valmistelemassa yhdessä toimialan jäsenvaltioiden kanssa, niin ei missään näistä strategian kappaleista ole tällä hetkellä mitään syytä, että, että kun ajatellaan kilpailupolitiikkaa, että pitäisikö sitten olla huolissaan. No, en jatka tästä. Werner Langen siellä pyytää kauniisti. Sinun täytyy olla kiva minulla, jos haluat. Komission jäsen, ehkä voisitte mahdollisesti vastata tuohon kolmanteen kysymykseen, joka liittyy laajakäisten maaseutualueella – ja julkisiin tukiin laajakaista kysymyksissä. Onko tässä poikkeuksia, ryhmäpoikkeuksia, uudistetaanko sääntöjä? Mielelläni haluaisin tähän vielä vastauksen. Ja kun minulla on mahdollisuus ja meillä on vähän aikaa, kysyisin, miten pitkälle energia, intensiiviset alat ja niiden kilpailukysymykset, miten pitkälti on edistetty tässä kysymyksessä? Okei. Okay. Minusta tuntuu, että vastasin tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Laajakaistaan, niin, niin minusta tuntuu, mutta ei se mitään, minä toistan tämän vastauksen. Hyväksyimme uudet laajakaista suuntaviivat viime vuoden joulukuussa. Niihin sisältyy tuo uusi ajatus siitä, miten julkisia varoja voidaan käyttää laajakaistan kehittelyyn. Jos uudessa asetuksessa, josta keskustellaan huomenna neuvoston tasolla, annetaan tukea meidän tai minun kannallemme laajentaa mahdollisuuksia ryhmäpoikkeuksien antamiselle investoinnille laajakaista infrastruktuuriin, niin se voidaan ottaa yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen – joka on hyväksyttävä tämän vuoden lopulla tai vuoden 2014 alkupuolella, mutta sen sisällyttäminen komission asetukseen vaatii myös hyväksynnän neuvostossa. Energiaintensiivinen teollisuus, tärkeä kysymys Saksassa, mutta ei ainoastaan Saksassa. Meillä on yksi vanha tapaus järjestelmä, jota valmisteltiin Saksassa vuonna 2009 ja pyrittiin korvaamaan hiilidioksidipäästöistä joillekin aloilla, joilla syntyisi erityisen paljon kustannuksia hiilidioksidipäästöistä, koska energiaa käytetään paljon. Me lopetimme tutkimukset, koska olemme valmistelemassa uusia ETS-suuntaviivoja, joita, jotka hyväksyttiin viime vuonna pitkän neuvotteluiden jälkeen – Minusta tuntuu, että nyt on päästy hyvään tasapainoiseen sopimukseen, koska lähes kaikki olivat tyytyväisiä uusiin ETS-suuntaviivoihin, joten nyt palataan tuohon vuoden 2009 päästöjärjestelmään. Me olemme aloittaneet yhden tutkimuksen Saksassa, ja se liittyy siihen, miten verkostojen kannalta suhtaudutaan yritysten maksuihin, koska tässä on tietty poikkeus joidenkin teollisuuden alojen osalta, joilla energian käyttö on erityisen tärkeässä asemassa. Ja tämä tavallaan lisämaksu siirtyy nyt kuluttajille. Me olemme aloittaneet tästä tutkimuksen useita kuukausia sitten ja me analysoimme nyt sitä voisimmeko lähteä tutkimuksiin. Luultavasti tutkinta alkaa muiden Saksan järjestelmien osalta, uudistuvien osalta. Tuo saa lähes samanlaisen kohtelun nyt kuin energiaintensiivinen teollisuus, joka ei maksa lisämaksuja tai mattaalia hintoja, joita maksavat sitten kaikki muut lopulta siis kuluttaja maksaa nämä kustannukset, joten tässä tapauksessa emme aloita tutkimusta samanaikaisesti kuin verkkooperaattoritapaus, kun Saksan viranomaiset kertoivat meille, että he ovat valmistelemassa uutta lainsäädäntöä ja minä sanoin, että katsotaan ensin mikä uusi lainsäädäntö on ja sitten otetaan huomioon uusi järjestelmä eikä ainoastaan alkuperäistä. Meidän on siis päätettävä, mitä tehdään. Kävin hiljattain Berliinissä. Tapasin kanslerin ja ympäristöministerin. Että ja ilmeisesti kesäkuussa suurin piirtein saadaan uutta tietoa uudesta järjestelmästä tai muuten sitten lähdemme toteuttamaan tutkimuksia entiseltä pohjalta. Question, yes, I... Ja teräs kysymys, juu, siihen vastasin kyllä. Ja lopuksi sinne tuli vielä mutta. Uh, Kiitos. Aina kannattaa olla täällä loppuun asti. Muistutan vain kaikkia, että iltapäivällä aloitetaan 15.30, ei täällä, vaan ASPVG 5G3. Ja on kuulemistilaisuus FATCAsta. Niille tiedoksi, jotka haluavat tulla. Kiitoksia.